kasvua Kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet tähän työhön. Kiitoksia. Grazie, Commissario, La Kiitos, komissaari Andor. Näin me pääsimme tämän mietinnön läpi ja se, sitä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla on mietintö jonka on tehnyt Rova Hanslik, koskee palveludirektiivin mukaista keskinäistä arviointia. Annan esittelijälle neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, pani komisarzu, mam dzisiaj zaszczyt... Hyvä komissaari, hyvät jäsenet, minulla on kunnia esiteille teille mietintö tästä keskinäisen arvioinnin prosessista. Komissaari tietenee, että sisämarkkinakomissaari on erittäin kiinnostunut siitä, missä ollaan menossa palveludirektiivin täytäntöönpanon osalta. Tämä on yksi tärkeimpiä direktiivejä viime vuosilta. Ja senpä takia erittäin kiinnostuneena olemme katselleet tai seuranneet tätä keskinäistä arviointiprosessia ja sen seurauksena syntyvää palvelumarkkinoiden vahvistumista. Keskinäinen arviointiprosessi koskee kolmea asiaa. Ensinnäkin kokemuksia, joita palveludirektiivistä on saatu. Toiseksi tulosten ja toimenpiteiden selvittäminen, jotta saataisiin aikaan yhtenäiset palvelumarkkinat. Ja sitten kolmanneksi keino poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Meidän mielestämme tämä keskinäinen arviointi on erittäin arvokas väline. Sitä kautta jäsenvaltiot voivat oppia toinen toisiltaan palveludirektiivin täytäntöönpanosta eri maissa ja siitä, millaisia, millaisin toimin tätä on viety läpi. Tästä saadaan myös paljon tietoa, joka antaa paremman kuvan tilanteesta palveludirektiivin täytäntöönpanon jälkeen markkinoilla. Ja sen takia tätä keskinäistä arviointiprosessia pitäisi käyttää muillakin politiikan aloilla. Kuitenkin, koska tämä on hyvinkin aikaanvievää tämä arviointiprosessi, niin tällaista keinoa pitäisi käyttää vain selektiivisesti ja vain tapauskohtaisesti tiettyjen lainsäädäntötoimien osalta vain. Meidän mielestämme tämän prosessin avoimuutta tulisi lisätä niin, että saadaan lisää jatkuvaa tietoa sidosryhmille. Tässä mietinnössä me suosittelemme toimenpiteitä, joihin komission pitäisi ryhtyä tämän keskinäisen arvioinnin perusteella. Hyvä komissaari, kun teimme ja kirjoitimme tätä mietintöä, niin emme unohtaneet missään vaiheessa, että yksi pääperiaatteista yhteis- yhtenäisten palvelumarkkinoiden luomisessa on se, että palveludirektiivi täytäntöön pannaan kaikissa jäsenvaltiossa. Tällä hetkellä noin kaksi vuotta sen täytäntöön, äh, voimanastumisen jälkeen tähän vaiheeseen ei ole edelleenkään päästy. Euroopan parlamentti haluaisi saada tietoa säännöllisesti siitä, missä ollaan menossa tässä täytäntöpanoprosessissa. Mielestämme komission pitäisi myös ryhtyä toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole täytäntöönpanneet tätä direktiiviä vielä. Me odotamme taloudellista arviointia direktiivin piiristä ja täytäntöönpano, joka liittyy säästöihin, haluaisimme tietää, onko siitä tulossa lisätietoa. Tällä hetkellä budjettikuri puree jokaisessa maassa, mutta emme saa menettää mahdollisuutta, jotta direktiivi tarjoaa. Nimittäin, että 90 työpaikasta tällä hetkellä EU-ssa perustetaan palvelusektorille. Meidän pitäisi keskittää ponnistelumme siihen, että virtaviivaistetaan näitä yhteisiä palvelumarkkinoita keskittyen niille aloille, joista saadaan eniten lisäarvoa. Meidän pitäisi myös huolellisesti seurata sitä, miten yritysten vapauslauseketta täytäntöön pannaan. Inkovaliokunta haluaisi olla mukana tässä täytäntöönpanon valvonnassa haluaisin vielä kerran sanoa, että on hyvin tärkeää varmistaa se, että yksittäiset keskitetyt asiointipisteet saadaan käyttöön ja toimiviksi. Kiitos. Grazie. Iniziamo. Kiitos. Seuraavaksi keskustelua ilman esityslistaa. Herra Cesescu. Kiitos puhemies palveludirektiivin täysi täytäntöönpanon hyvin tärkeä, jotta Euroopan unioni voi olla kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti samanaikaisesti palveluiden yhtenäismarkkinat edistävät myös taloudellista kasvua. Minä haluaisin nyt tehdä selväksi sen, että palvelut kattavat yli kaksi kolmasosaa BKTstä ja työpaikoista EU-ssa. Siksi Euroopan unionin on kannustettava jäsenvaltioita miettimään sitä, minkälaisia laki, lainsäädännöllisiä ongelmia on, minkälaisia esteitä ne muodostavat sille, että palvelumarkkinat toimisivat hyvin. Esimerkiksi Romaniassa aiotaan tutkia matkailualaa, rakennusalaa ja tästä tätä kaikkia varten tulemaan yksi ainoa yhteyspiste koko palvelumarkkinoiden Romaniassa. Kiitos. Norevole Luanna. Kiitos. Kiitän esittelijää. Eh, hän sanoi, että 90 työpaikasta tällä hetkellä luodaan palvelusektorille ja ne ovat nimenomaan talouden, EUn talouden moottoreita, ja tuovat BKTstä kaksi kolmasosaa. Senpä takia tarvitaan yhteiset sisämarkkinat, jotka ovat tehokkaat ja yksi avain keinoista on nimenomaan kilpailukyvyn äh, vahvistaminen. Valitettavasti vielä paljon on tehtävää, jotta saadaan myös palveluiden alalla sisämarkkinat täysin toimiviksi. Ja senpä takia äh, alueet ja kunnat joutuvat tekemään paljon ja niiden välille pitäisi saada aikaa vuoropuhelua, jota voitaisiin vahvistaa entisestään. Tämä keskinäinen arviointiprosessi on hyvä keino tunnistaa esteitä sisämarkkinoiden toimivuudelle. Ja tietenkin tämä riippuu siitä, miten toimijat sitoutuvat tähän prosessiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kolleganne Vidalova. Kiitoksia, hyvät kollegat. Komission mukaan 90 eh, uudesta työpaikasta syntyy palvelusektorille. Tämän vuoksi palvelusektori on erittäin tärkeä Euroopan unionin kilpailukyvylle. Tällä hetkellä Euroopan unioni on vakavassa kriisissä, työttömyys nousee, uusia työpaikkoja syntyy vähän. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää ryhtyä kaikkiin toimiin, mitä tulee palveludirektiivin toimeenpanoon kaikissa jäsenmaissa. Ja kaikkien näiden toimien pitäisi toimia. Keskinäinen arviointi, joka perustuu palveludirektiivin arviointiin, on ainut mekanismi, joka tekee mahdolliseksi saada sisämarkkinat toimimaan niin kuin niiden pitäisi. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavana kollega Flasikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Palvelualan sisämarkkinoiden luominen oli yksi Eurooppa-hankkeen kulmakivialusta alkaen, mutta tämä yksi yhtenäinen palvelumarkkina-alue ei ollut olemassa itseään varten, vaan tarkoitus oli, että se parantaisi ihmisten elämänlaatua. Siinä on siis paljon potentiaalia ja sitä pitäisi käyttää vipuvoimana, jotta ihmiset saisivat uusia työpaikkoja ja annettaisiin uusia mahdollisuuksia yrityksille. Tämä on käyttää hyväksi tässä kriisitilanteessa. On havaittu, että se jäsenvaltio, jossa palveluita tarjotaan usein, luo esteitä palvelun tarjoamiselle erityisesti vakuutuksien kautta ja vakuutusalalla. Vakuutuksia ei voida viedä rajojen toiselle puolelle. Tämä on suuri ongelma erityisesti rakennusalan yrityksille. Siksi haluaisin pyytää, että komissio miettisi tällaisen esteiden poistamista niin, että voitaisiin parantaa yritysten asemaa EU-ssa ja näin annettaisiin myös parempia palveluita kansalaisille. Grazie, la Kiitos. Seuraavana kollega Irigoyen. Eh. Kiitos. Hyvät edustajat, hyvät komission jäsenet integroitujen palvelumarkkinoiden luominen ei ole ainoastaan yksi kulmakivi Euroopan rakentamissa, vaan se on myös tärkeää työn kannalta ja siitä on tullut hyvä väline, jotta voitaisiin selventää epämääräisiä tilanteita voidaan myös tarkistella tämän arvioinnin kautta, toimivatko jäsenvaltiot oikein, ja näin myös voidaan parhaita käytänteitä levittää eteenpäin. On olemassa kuitenkin yhä kansallisia esteitä, jotka estävät yritysten välisten ammattipalveluiden tarjoamisen. Ja nyt on varmistettava, että direktiivi pannaan täysin toimeen. Palveludirektiivin hyväksyminen on tärkeä kummankivi Euroopan rakentamisessa, mutta keskinäinen arviointi on osoittanut, että meillä on vielä pitkä tie edessämme. Kiitos. Grazie. L'ultimo in... Kiitos. Ja viimeisenä kollega Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Lamentamos. Kiitoksia, rouva puhemies. Valitettavasti me keskitymme yhä palveluiden vapauttamiseen eurooppalaisella tasolla, emmekä ota huomioon sitä suurta kuilua, joka jäsenmaiden talouksien välillä on. Yleisesti ottaen vapaus perustaa yrityksiä on tarkoittanut sitä, että kehittyneimpien maiden intressit ovat helposti jyränneet heikoimmissa maissa – ja tämä on aiheuttanut pienten ja keskisuurten yritysten tuhoutumista. Näin on tapahtunut Portugalissa monilla sektoreilla, erityisesti mitä tulee kauppaan, palveluihin ja suuriin jakeluketjuihin ja monilla muillakin sektoreilla. Me annamme komissiolle nyt haasteen pohtia uudelleen palvelusektorin vapauttamista niin, että meillä voisi olla turvajärjestelmiä työpaikkojen ja hauraampien jäsenmaiden suojelemiseksi. Andor. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron komissaari Andorille. Uh, Kiitos puhemies. Tämä keskinäinen arviointiprosessi antaa uutta tietoa siitä, miten Euroopan parlamentinkin rooli on tullut tärkeämmäksi ja miten se oli direktiivin neuvotteluvaiheessa jo tärkeää ja nyt tässä täytäntöpanovaiheessa yhtä lailla. Tämä mietintö on hyvin tärkeä askel kohti täyttäsi, täytäntöönpanoa ja direktiivin laadukasta käyttöä. Haluaisin kiittää esittelijää hänen analyysinsä ja viestinsä loogisuudesta. Haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä, erityisesti Rova Evelyn Gebhardtia, jotka ovat erityisesti ponnistelleet eh, eh, tämän helmikuussa hyväksytyn palveludirektiivin täytäntöönpanon eh, lausunnon kanssa. Tässä mietinnössä tulee ilmi, mitä tarkoittaa täysi täytäntöönpano ja sen kaikkien osien käytännöllinen, käytännön soveltaminen. Me emme tarvitse pelkästään kansallisen lainsäädännön soveltamista, vaan meidän pitää varmistaa se, että nämä keskitetyt arviointipisteet ovat täysin toiminnallisia. Tässä lausunnossa selkeästi tämä käy, tai mietinnössä tämä selkeästi käy ilmi. Ja tästä tulee selkeä viesti myös, miten seuraavassa vaiheessa palveluiden sisämarkkinoita voidaan kehittää. Tämä direktiivi on toiminut jo konkreettisena ja välineenä, vaikka kuitenkaan nämä sisämarkkinat eivät vielä ole toteutuneet. Vielä on paljon tehtävää ja teidän mietintönne auttaa tällä tiellä. Pidän hyvänä sitä, että meidän tammikuun tiedonannon ehdotuksia, joita pidätte hyvänä tässä on osoitettu, että meidän pitää ottaa huomioon se, mitä käytännön ongelmia sisämarkkinoiden käyttäjillä ja kansalaisilla ja yrityksillä on tämän direktiivin täytäntöönpanemisessa. Mitä keinoja voimme käyttää, että päästäisiin tavoitteeseen? Jäsenvaltioiden kanssa yhdessä olemme nyt tutkimassa sitä, miten yhteneväisesti EUn sääntöjä ruohonjuuritasolla täytäntöön pannaan ja olemme todenneet, että täytäntöönpano saattaa käytännössä olla vaikeaa. Esimerkiksi arkkitehti, joka asuu Belgiassa ja joka tekee asiakkaille töitä Alankomaissa, saattaa joutua monenkin esteen eteen alkaen tutkintojen tunnustamisesta ja sähköisen kaupankäynnin esteistä ja muuta. Ja tällä hetkellä me arvioimme tällaista yhdenmukaisuutta eri maissa testillä – ja nämä testit toteutetaan rakennusalalla, turismin ja yrityspalveluiden alalla. Minä annan tietoa EIMKO-valiokunnalle ja koko parlamentille siitä, miten lähikuukausina tämä tutkinta etenee. Sen perusteella komissio tulee vuonna 2012 ehdottamaan käytännön toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa sisämarkkinoiden paremman toimivuuden. Tämän lisäksi me tulemme katsomaan myös, mitä esteitä on vertaisarvioinnissa tullut esille. Esimerkiksi omistajuus ja muut oikeudelliset esteet saattavat vaikeuttaa myös palveluiden tarjoamista sekä maan sisällä että rajojen yli. Hyvin usein tällaisia äh, tulee esille äh, korkean arvon äh, sektoreilla, kuten vero, neuvonantajien, arkkitehtien, insinöörien ja muiden samanlaisten alalla. Ja me, meidän pitää ottaa huomioon tietenkin myös kuluttajien ja työntekijöiden suojelu. Komissio tulee arvioimaan eh, näiden toimien eh, vaikutusta eh, ensi vuoden aikana ja jos tarvitaan, niin teemme ehdotuksia toimenpiteiksi. Me tutkimme myös palveludirektiivin taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioiden tasolla. Mutta tässä mietinnössä käy ilmi jo se, kuinka tärkeänä parlamentti pitää tällaisia tutkimuksia. Minä tulen esittelemään tutkimusten tulokset henkilökohtaisesti ensi vuoden alussa. Lopuksi tämä keskinäinen arviointiprosessi työtapana on tärkeä väline erityisesti palveludirektiivin alalla. Sen soveltamisala on hyvin laaja ja se edellyttää myös lainsäädännön muutoksia jäsenvaltioissa. Mutta tämä keino varmasti voidaan, äh, sitä voidaan soveltaa myös tulevaisuudessa, jos, mutta tapauskohtaisesti meidän pitää arvioida, miten tätä muilla politiikan aloilla voidaan soveltaa. Meidän täytyy lähestyä asiaa tietenkin käytännönläheisesti. Toivon, että tämä dynamiikka, joka on nyt syntynyt palveludirektiivin täytäntöönpanon seurauksen, äh, seurauksena, jatkuu parlamentin ja meidän välillämme. La discussione è chiusa. Kiitos tästä asiasta. Äänestetään huomenna kello 12. Keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi esityslistaa